eli vastuuvapaus 2017, niin Euroopan pitää olla äh, näkyvämpi ja tehokkaampi äh, äh, globaali toimija. Eli meidän pitää toimia kansainvälisesti ja myös koska olemme suurin lahjoittaja maailmassa, niin meidän täytyy myös kumppanimaiden maita rahoituksessa ottaa tämä huomioon. Mehän emme ole vain mikään tällainen taianomainen rahapuu, vaan meidän täytyy toimia selkeästi. Haluaisin kysyä komissiolta, että miten te puudututte siihen, että Eurooppa ei ole näkyvässä asemassa. Aikooko komissio toimia noiden, noissa maissa sillä tavalla, että nähtäisi, miten tuloksia tulee näistä projekteista? Sitten korkealle edustajalle haluaisin kysyä, että Miten eh, olette tehneet palveluntarjoajien kanssa, mitä tulee tarkkailuun? Edustaja Deva ei ole paikalla, joten seuraavana edustaja Tiini Tran valiokunnasta yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentilla on oikeus hyväksyä talousarvion toteuttaminen kansalaisten valitseminen, se vaan vastuussa demokratian toteutumisesta ja siitä, että instituutiot asiallisesti käyttää nämä varat, jotka niille on annettu budjettiin vastuunvapaus koskien meriturvallisuusvirallistoa, ilma turvallisuusvirastoa, rautatievirastoa, yhteisyritystä, joka koskee il- Eh, Cesar yhteistä ilmitilaa ja Shift Rail yhteisyritystä työni on perustunut tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen, jossa on todettu, että kolme virastoa ja, ja nämä yhteisyritykset ovat hallinnoineet budjettiaan säännön ja lain mukaisesti. Siksi ehdotan, että vapu, vastuuvapaus hyväksytään. Kehotan näitä toimimaan edelleenkin avoimuuden ja korruption ja juurimisen puolesta. Kiitoksia sitten Mihailova, regivaliokunta. Yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvä komissaari ja tilintarkastustuomioistuimen presidentti, hyvä neuvoston edustaja. Regi-valiokunta pitää hyvänä sitä, että virhetaso on pienentynyt koskien alueellista koheesiota ja siihen liittyviä maksuja. Eli vähennystä on tapahtunut 4,8 prosentista 3 prosenttiin vuonna 2017. Ja nämä eh, virheet ovat suuressa määrin vaikuttaneet tähän äh, laskelmaan virheistä. Ja jos ajatellaan näiden virheiden, äh, mihin ne ovat vaikuttaneet, jos ajatellaan tätä keskivälin arviointia äh, rahoituskehyksessä, niin niin tarvitsemme joustavuutta. Kiitoksia sitten agrivalikunnan nimissä edustaja Petter, yksi minuutti. godišnjeg trošenja rahoituspuitteiden tarkastaminen vastuuvapausmenettelyn kautta tilintarkastustuomioistuimen avustalla takaa kansalaisille, että veronmaksajien varat käytetään mahdollisimman oikein avoimesti ja niin, että ne vastaavat unionin toimintapolitiikkaa. Ankarin valiokunnan asiasta vastaavana esittelijänä on todettava, että, että kun paremmin tunnustettu, mistä syystä YMPssä on virheitä tehty. Se on parantanut tilannetta. Tilintarkastustuomioistuimen pitäisi erottaa syyt virheistä. Usein kyseessä ovat hyvin monimutkaiset prosessit, joissa on paljon toimijoita, ja näin helposti tapahtuu tahattomia virheitä hyvin usein. Systemaattisten virheiden kohdalla on muutettava järjestelmää, eikä pidä jättää tilaa petoksille YMPn toteuttamisessa ja Euroopan unionin talousarvion toteuttamisessa. 11 miljoonaa maanviljelijää, 22 työntekijää on mukana maatalousalalla on hyvä ja on ilmasta selvä. Eh, on tärkeää, että ei virheet tunnistetaan ajoissa. Sitten komis, sitten kalastusvaliokunnan nimissä Kadek. Kiitoksia puhemies. Son avis sur la décharge Kalastusvaliokunta jälleen on myöntänyt vastuuvapauden tästä asiasta tilintarkastustuomioistuimen, joka koskee vuotta 2017. E- e- tähän ei lisään, sisältynyt mitään huomio, huomioita koskien Mare pääosaston toimista. Kuitenkin toivomme, että, kun, e- toivomme, että kalastusasioita koskien esitettäisiin erillinen virheprosentti eikä aggregoitua lukua. Näin voitaisiin arvioida asianmukaisemmin rahoituksen hallinnointia. Kalastusvaliokunta haluaa muistuttaa, että kalastus rahaston toiminta on erityisen huolestuttavaa. Kiitoksia seuraavana Blanco Lopez, kalastusvaliokunta. Kiintelä. Puhemies, kalastusvirasto on toiminut esimerkillisesti. Tämä virasto on keskeinen että voidaan kestävällä tavalla hallinnoida kalavaroja ja kattaa mahdollisimman su- suuri osa näistä kalastusalueista ja toteuttaa yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita. Ka- kalastusala on perinteisesti monimutkainen ja entistä monimutkaisempi se on tänä päivänä, kun ajatellaan UKon irtautumisen liittyvät epävarmuudet, YMP Eh, tai yhteinen kalastuspolitiikka ja lastenpurkaussäännökset ja, ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskit. Tämä edellyttää, että kyseisestä politiikan alasta on tehtävä prioriteetti monilla alueilla, kuten omalla, niin Galisiassa, joka on Euroopan unionin tärkein kalastusala, eh, kalast, vahva kalastuspolitiikka on elintärkeä. Tarvitaan riittävät resurssit, eikä niin, että se olisi vaihtorahaa mihinkään muuhun Tämä on ollut minun pyrkimykseni viime kaudella. Se on tarpeen ja se on oikein. Kiitoksia sitten kulttuurivaliokunnasta. Yksi minuutti Zrojevski. Gracias, compañera. W imieniu Komisji Kultury chciałem przedstawić dwie opinie. Pierwsza... Kulttuuri, kulttuurivaliokunnan nimissä haluaisin tässä nyt sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin, kun ajatellaan talousarviota ja sitten toisekseen tulkkeihin liittyvä asia. Kun kyse on tästä ensin mainitusta kysymyksestä, niin haluaisin sanoa, että Erasmus Plus, tämä ohjelma, sen toimenpano on myönteistä. Tämä on tärkeää, sillä meillä on tämä Erasmus-hanke jo ja tämä ohjelma jo yli 30 vuoden ajan ollut käytössä. Yli 9 miljoonaa opiskelijaa on jo osallistunut tähän kyseiseen ohjelmaan. Sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa asille, on luova Eurooppa. Me olemme tässä melko itse tyytyväisiä, mutta kuitenkaan käyttöaste ei ole kovin hyvä, korkeintaan 20-21 prosenttia. Mielestäni tämä ohjelma äh, on sellainen, että sitä ei arvosteta riittävästi. Kun kyse on sitten kääntäjätoimisesta, niin se on myönteinen. Kiitoksia sitten Libevalikunta Frans, yksi minuutti. Kiitoksia hyvät kollegat. neuvoa antavana valiokuntana, sisäasioiden valiokuntana, me annoimme lausunnon liittyen näihin liberelevantteihin virastoihin. Me suosittelemme vastuuvapautta kaikille näille parlamentin virastoille. Haluaisin kuitenkin tässä muutaman asian ottaa esille. On valitettavaa, että osittain rahaa puutesyistä eivät Epson verkkosivuilla voi julkaista näitä vapaita paikkoja. Me näemme tässä nyt komission puolelta tehtävää. Jotkin virastot, EU-LISA, perusoikeus virasto SEPOL ja myöskin EASO ovat valitettavasti sellaisia, eh, että niillä on puutteita julkisissa hankinnoissa. No sitten valittelemme, että EU-LISAn kohdalla 90 prosenttia työstä on kolmen ulkopuolisen palveluntarjoajan taholla. Tämä voi johtaa esimerkiksi turvariskiin. Haluaisin myöskin viitata siihen, että eh, budjettivalvonnassa äh, tarkastukset ovat niin pieniä, että mitään järkevää äh, näkemystä tästä ei ole. Äh, Kiitoksia sitten FEM-valiokunnan nimissä Björk, yksi minuutti. Kiitos paljon. Tasa-arvo mainitaan EUn monissa asiakirjoissa, mutta, mutta usein kuitenkaan naisten oikeuksia ei oteta huomioon. Kyseessä ei ole vain kauniit sanat, vaan me haluamme tehdä työtä tasa-arvon hyväksi ja niin eh, sitä me teemmekin meidän valiokunnassamme, valiokunnassamme, mutta siihen tarvitaan myös rahoitusta. Eli eh, feministisestä näkökulmasta budjetointi ei ole, eh, sitä ei ole tarpeeksi. Se vaikuttaa myös tasa-arvoon. Nyt on jo vuosi 2019 ja tasa-arvoa ei ole saavutettu Eli EU-budjetissa pitäisi ottaa huomioon tasa-arvo ja väki, naisia, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen. Ja me haluamme saada takuita siitä, että naiset saavat suuremman osan EUn budjetista. Eli jos näitä asioista puhutaan, myös rahoituksen pitää seurata mukana. Kiitoksia sitten poliittisten ryhmien puhujat. Ensimmäisenä EPP nimissä puolitoista minuuttia edustaja Gresli. Puhemies, paljon kiitoksia. Minä haluan tässä kiittää äh, neuvoston puheenjohtaja, valtion edustajaa siitä, että otitte kantaa ja toivoisin, että jatkamme keskusteluja, että onnistumme vielä saamaan pois pöydältä myöskin tämän neuvoston vastuuvapauskysymykseen, mutta myöskin lyhentää koko vastuuvapausmenettelyä. Oikein paljon tervetuloa, hienoa, että olette täällä. Komission jäsen, kiitokset miellyttävistä sanoista, minä haluaisin kiittää teitä ja tiimiänne. Tiedämme, että vastuuvapaus otetaan vakavasti, kiitämme siitä ja pyytäisimme myös, että ne kohdat, joista ilmoititte, esimerkiksi nämä erilaiset julkiset hankinnat ja kaikki tällaiset kysymykset, jotka ovat meille tärkeitä, että saadaan ratkaisu vielä tämän vaalikauden aikana. Haluaisin kiittää tästä eturistiriitakysymyksestä ja sitten IMG-kysymyksessä haluaisin sanoa teille, että olemme hämmästyneitä. Minä olin hämmästynyt, minä vasta tänään kuulin tuosta tuomiosta. IMT oli järjestö, joka perustettiin aikaisempien komission virkamiesten taholta ja jos nyt tästä tuomiosta ei nähdä, äh, mit, millainen näkemys tuomioistuimella on tällaisesta järjestöstä, niin mielestäni siinä puuttuu kyllä kovasti avoimuutta ja pohdin, että miksi komissio, kun se ensimmäisessä instanssissa voitti, oli nyt niin huono, että hävisi välittömästi. Halusitteko te häviitä? No tästä täytyy vielä puhua, mutta kiitokset myöskin tilintarkastustuomioistuimelle. Me odotamme innolla jatkuvaa yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia sitten SND-ryhmän nimisen puolitoista minuuttia edustaja Parnio hyvä komission jäsen. Vuonna 2017 on tapahtunut merkittävää parannusta, edistystä, kun ajatellen näkyvyyttä Euroopan parlamentin toiminnassa netissä. On myös pyritty lisäämään avoimuutta yleisten kulujen hallinnoinnissa myös vierailijoita koskevat säännöt ovat parantaneet ja etätyömahdollisuudet sekä brittiviranomaisille äh, taattu tule, uratulevaisuus ja harjoittelijoiden asema äh, meppien alaisuudessa, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä. Ensinnäkin on sallittava e, se, että eurooppalaiset puolueet saavat eivät voi saada yksityistä rahoitusta, kuinka esimerkiksi me ympäristövaliokunnan jäsen voisi olla puolueessa, jota, jota rahoittaa vaikka Monsanto Bayer-yhtiö, jotta tämä käytäntö saattaisi loppumaan SND-ryhmän nimissä, olen tehnyt tarkistuksen, jossa pyydetään, että kiellettäisiin tämän tyyppiset tuet. Ja toivon, että tarkistus 30 saa tukea kaikilta poliittisilta ryhmiltä, kun tänä iltana äänestetään täysistunnossa. Toinen huomio. Puhemies keskeyttää. Oh, my apology. Pahoittelen. Niin totta, teillä on aikaa vielä. Totta. Niin, minulla on puolitoista minuuttia. Puhemies pahoittelee. Niin. niin. Eli tällainen y- yhteinen, yhteinen ha- häirintää koskeva komitea ja sen torjunta ei ollut paras esimerkki. Olemme tehneet tarkistuksen tästä asiasta Ines Ajela Senderin vihreiden ja Buen kanssa. Tässä huomautukseni, hyvä puhemies. Todella pahoittelen, puhe, sanoo puhemies vielä kerran. Sitten seuraavana yksi minuuttia Czarnetski ECR ja ennen kuin hän käyttää puheenvuoron aikapaineiden takia meillä on äänestys kerran 17, joten en voi ottaa yhtään sinisiä kortteja tänään. Kiitoksia. Czarnecki. Panie przewodniczący, panie Arvoisa puhemies, arvoisa presidentti, arvoisa neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja. Minulla on tällainen déjà vu-olo. Joka vuosi vastuuvapausmenettelyssä me tapaamme ja tuemme yhteistyön puutetta neuvoston kanssa. Minulla on sellainen tunne, että tämä on tällainen päättymätön tarina. Aina vain sama toistuu, eikä mitään läpimurtoa tule. En nyt halua tästä puhua sen enempää, mutta tämä on kyllä ennen kuulumatonta. No sitten sanon jotain nyt tästä komission vastuuvapaus, vastuuvapaudesta. Tämä liittyy tuohon maahanmuutto- turvapaikkarahastoon. Puhun nyt tästä. Ja myöskin sisäisen turvallisuuden rahastosta haluan puhua. Tässä, tässä täytyy nyt virhetason täytyy muuttaa. Tämä tosiaankin on asia, joka täytyy muuttaa. Kiitoksia sitten Aldem nimissä. Yksi minuutti Labajova. Týkající se účetní závěrky výdajů Evropské komise. Chtěla bych poděkovat Niin haluaisin sanoa jotain eh, komissiolle. Haluan kiittää esittelijä Lisajala. Eh, hän, hänen kanssaan on tehty hyvää yhteistyötä, mutta myös sen takia, että hän on vaihtanut sitä, että miten tämä vastuuvapautta käsitellään, että se liittyy ihmisten elämään. Tässä olemme meidän pitää katsoa näitä virheitä ja minkälaisia puutteita on ja löytää ennaltaehkäiseviä menettelyjä. Mutta meidän on muistettava, että kyseessä on vain kolme prosenttia koko EUn käytetystä varoista. Ja meidän pitää siis näitä varoja pitää käyttää oikein ja oikea-aikaisesti, ei yrityksille, kansalaisille ja Tätä voidaan pitää esimerkkinä. Tämä on Euroopan unionin äh, onnistuminen. Jo 2014 vastuuvapauden äh, menettelyssä minä halusin, että tämä vastuuvapaus olisi tällainen osa tätä elinkaarta, miten katsotaan, miten veronmaksajien varoja käytetään. Eli on tärkeää, että äh, ei olisi virheitä, että toimitaan tehokkaasti ja että tässä kiinnitään huomiota faktoihin ja siihen, mitä rahoitusvuonna tapahtuu, eikä ennusteta sitä, mit, ei, ei puhuta siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Sitten vihreiden puolesta kaksi minuuttia edustaja taas. Eh, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Jos halutaan olla uskottavia tässä asiassa, joka koskee veromaksajien veroja, kuka haluaa rehellistä mutta avoimuutta on ensin siivuttava oma takapihaan vihreissä. Olemme tyytyväisiä siitä, että mietinnössä on kor- korostettu muutamia asioita, kuten tämä eh, selmajärin ristiriitainen nimitys komission pääsihteeriksi. Euroopan parlamentti on puhunut vallankaappauksesta. Oikeusasiamies eh, syyskuussa on myös eh, todennut, että että tässä hivotaan laillisuuden rajoja, joita seurantaa tarvitaan. Tämä on vetoomus, jotta tätä asiaa koskevat kohdat tarkistukset hyväksyttäisiin. Meidän on tuomittava se, että Selmayer oli läsnä kahdessa kokouksessa Euroopan komissiossa, mutta ei vastannut näihin kysymyksiin. Tämä on ollut kiusallista. Sitten on puhuttava eh, tsekki pääministeri Babishin Eh, turistiriidosta Agrafair-kysymyksessä, joka on saanut miljoonia eh, tukieuroja. Ja toivon, että Oettinger nyt kuuntelee pari kysymystä. Ensinnäkin, mikä on tilanne koskien eh, useiden pääosastojen tarkastusta koskien Tsekin tasavallan asiaa, mihin siellä on päädytty. Edelleen, annetaan, antaako komissio niistä lausuman ennen vaaleja. Sitten on myös siivottava oma takapiha. Myös parlamentissa se edellyttää sitä, että uudistetaan yleisiä kuulukurvauksia. Meidän on toteutettava täysistunnon suositukset, eli erillinen pankkitili, käyttämättömät varat on palautettava parlamentille. Tarvitaan otos tarkastuksia ja jokaisen jäsenen on julkaistava – kuluja koskevaan taulukkoon. Ainoastaan näin voimme saada luottamuksen takaisin kansalaisilta. Kiitoksia puhemies. Minun huomioni riittyvät parlamentin vastuuvapauteen. Me teemme ehdotuksen työntekijöiden todella valitettavasta tilanteesta – Ajattelen tässä myöskin tuota Euroopan historian taloa ja sen tilannetta. Me olemme saaneet tietoja sellaista olosuhteista, joita ei todellakaan voida hyväksyä. Siellä on liian lyhyet lounastauot, ei saa puhua toistensa kanssa, täytyy seisoa, kun vierailijoita on paikalla ja niin poispäin. Nämä ovat kaikki asioita, joita emme saa hyväksyä. Äh, tuo Belgian vähimmäistulo, se on sellainen, josta todellakin täytyisi vähintäänkin pitää kiinni. Äh, meillä on olemme lukeneet uudet suositukset, mutta tästä asiasta niissä ei mainita sanaakaan. Kuka täällä nyt on tuo uusi äh, henkilöstä vastaava viranomainen ja mitkä ovat olosuhteet? On sanottu, että mikään ei ole parantunut. Parlamentti ei voi nyt sallia tätä. Tässä täytyy todellakin puuttua asioihin. Pääsihteeristö ja puhemiehistö niiden täytyy todellakin tehdä jotain. No sitten myöskin nämä kulukorvaukset, olen samaa mieltä Staasin kanssa. Meillä ei ole edelleenkään mitään luetteloa siitä, mihin varoja voidaan käyttää. Tässä pitäisi voida saada tietoa näiden varojen käytöstä. Me olemme esittäneet ehdotuksia ja toivomme, että parlamentti ne hyväksyy ja että puhemiehistö vielä ennen vaalikauden päätöstä ratkaisee nämä ongelmat. Kiitoksia sitten kaksi ja puoli minuuttia EFDD-ryhmän nimissä edustaja Balok. Thank you, uh, Mr. President. Just as a recap for those in the room. Kiitos puhemies. Haluaisin uh, puhua niille, jotka katsovat tätä oikeassa elämässä. Eli tämä on vastuuvapausmenettely ja me katsomme, miten EU-instituutiot ja virastot ovat käyttäneet varojaan ja tätä määritellään, nyt katsotaan tätä asiaa ää, poliittisesti, mutta ja tämä, ää, ää, tässä on ollut suurena kysymyksenä EASO, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto. Ja siellä on ollut kyse siitä, että ne eivät ole tehneet maksuja oikein. Ja siellä on myös ollut henkilöstössä ongelmia, häirintätapauksia, tietosuojarikkomuksia muutamia asioita mainitakseni. Ja jos katsomme Euroopan parlamentin vuoden 2017 budjettia, tässä on ollut kaksi miljardia kasvua ja kolme ää, miljoonaa esimerkiksi on annettu tällaisten mediatoimintaan ja digitaaliseen toimintaan, jotta tuotaisiin ennen Euroopan vaaleja tällainen Euroopan laajuinen yhteisö. Eli tällaista propagandan rahoitusta minä olen vastustanut ja tulen jatkossakin vastustamaan. Jos Teresa May Eh, jatkaa tätä eh, Brexit-toimintaansa, niin jos tämä vetäytymismenettely menee läpi, niin tämä vaikuttaa eh, Britannian budjettiin myös paljon. Sen takia minä en halua äänestää näiden EU-virastojen puolesta. Näitä pitäisi pitäisi olla kansalliset demokraattisesti valitut hallitukset, jotka näitä johtaisivat, tai sitten näitä asioita hoidettaisiin kahdenvälisesti. Kaksi minuuttia ENF-ryhmä, edustaja Choka. Qualsiasi persona dotata di buon sen... Maalaisjärjellä varastet vastuu ihminen, hyvä perheen isä, perheenäiti tarkastelisi tämän vastuu vapauden tiliä ja huomaisi kyllä, että täällä on aivan valtavasti tuhlausta. Ei riitä yksi täysistunto niiden kaikkien luettelemiseksi. Muutaman näistä nostan kuitenkin esille. Entä muistuttaisin teitä, joilla vielä on vähän järkeä, maalaisjärkeä päässä jäljellä. Ja olisi todella vähinnettävä näitä. Ensinnäkin Strasbourgin Strasbourgin täysistunto sali 48 päivää vuodessa. Sitä käytetään, se maksaa yli 200 miljoonaa euroa, lähes miljardi euroa viidessä vuodessa. Öö, kaikki pakotetaan matkustamaan valtavasti. Tästä tulee 15 mil, miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Haluttaisiin kuitenkin päästä vuoden, vuoteen 2030 mennessä pystyä vähentämään 40 prosentilla päästöjä. En usko, että siihen päästään 9 miljoonaa Euroopan historian talo 200 henkilöä vierailee siellä päivittäin. 9 miljoonaa mennyt 105 miljoonaa vanhaa emaa äh, virastoa varten joku unohti tietyn lausekkeen. Vuoteen 2039 meillä pitää olla tyhjä virasto, koska meillä ei ole tällaista poistumisen lauseketta 500 miljoonaa, on kattu sitten hallinnollisia kuluja tuhlettu vaikka kuinka paljon uuden budjetin mukaan, mutta ei tämä vielä riitä. 33 miljoonaa euroa menee vaalikampanjaan ja sitten koitetaan kätkeä tämän valtavan laitteiston tuhlaukset oliko joku vakuuttunut siitä, että tällä puolustetaan Euroopan kansoja. Nyt kansalaiset reagoivat ja haluaisinkin pyytää teitä. Minulla on täällä tällainen muuttolaatikko, tällainen häätölaatikko. Häivytään täältä ja siirrytään muualle. Puhemies keskeyttää. Sitten Zdechowski puolitoista minuuttia EPPstä. Vážený pane předsedající, Arvoisa komission jäsen, joka tällä hetkellä ei kuuntele minua. Hyvä tilintarkastustuomioistuimen presidentti. Olen hyvin iloinen siitä, että voin tukea vastuuvapauden myöntämistä kaikille yhteisyrityksille. Ja mielestäni nämä mietinnöt ovat hyvin tasapainoisia. Yhteistyö, kun ajatellaan yhteisyrityksiä tutkimuksessa ja kehityksessä on merkittävää, jotta voimme kehittää tietotaitoamme, innovaatioitamme ja teknologiaamme. Ja strategiasten EUn tasolla antaa selkeävämmän ja vahvemman mandaatin jäsenvaltioille, jotta voidaan vahvistaa ja helpottaa yhteistyötä yritysten välillä EU-tasolla. Mutta arvoisa komission jäsen, joka ei vieläkään kuuntele minua, kysyisin teiltä nyt äh, äh, tärkeän kysymyksen. Kyseessä on eturistiriita. Meillä on tärkeä direktiivi, jonka ei tulisi tätä käsitellä. Edustaja Staes esitti kolme hyviä tärkeää kysymystä teille. Minä esitän vain yhden. Hyvä komission jäsen, jos jo kuuntelette minua. Aiotteko käsitellä eturistiriidat, jotka koskettavat joitakin huippupolitiikkoja? Vastaatteko, että miksi jotkut kysymyksillä, kysymyksistä pääministereistä ovat edelleen äärimmäisen salaisia? Slovo. Kiitoksia sitten yksi minuutti pohjaa. Pane předsedo, eh, pane komisaři, předsedo účetního dvora. Hyvää iltapäivää, hyvä, komis, hyvä komissaari, komission jäsen ja tilintarkastustuomioistuimen presidentti. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Olen nyt kolmatta kertaa jo peräkkäin ollut varjoesittelijänä tai esittelijänä koskien näitä yhteisyrityksiä ja siinä on tapahtunut pientä parannusta, asteittaista parannusta, mitä tulee näiden yhteisyritysten auditointiin. Mutta riskejäkin on tietysti vielä ja nämä yhteisyritykset eivät vielä ole päässeet täysin täytäntöönpanomaan Horisontti 2020 ohjelmaa, mutta mutta tärkeähän on investoida oikealla tavalla ja tämä toimikausi on nyt tuonut paljon lisäarvoa näille yhteisyrityksille ja olen tyytyväinen, että voimme suositella sitä, että tämä vastuuvapaus näille kaikille yhteisyrityksille myönnetään. Sitten edustaja Makovei. Konfliktul de... Kiitoksia puhemies. Eturisti riita on virtahepo olohuoneessamme, mutta tilintarkastustuomio istuin ei ole laatinut tästä kertomusta vuoden 2012 jälkeen. Ja kun tämä äh, mietintö äh, laadittiin sitä ei julkaistu, kun kyseessä on asia, joka on tekemisissä teollisuuden kanssa. Seitsemän vuoden ajan tilintarkastustuomioistuin ei ole laattinut äh, erityiskertomusta eturistiriidoista ainakin teollisuuden kanssa tekemissä olevat virastot tällaisen ansaitsevat. Aina kun tulee uusia tuotteita, uusia lääkkeitä, helikoptereita, siemeniä no, ynnä muuta, niin tarvitsevat eurooppalaisen viraston hyväksynnän. Jos siellä on teollisuuden e, asiantuntijoita, niin kuin usein on, niin testit eivät tietenkään ole objektiivisia. Näin ollen tarvitsemme tarkastuksia ja objektiivisia riippumattomia testauksia. Hiljattain on ollut tullut esiin uusi suuntaus näissä virastoissa – itse asiassa esitetään lausuntoja, jotka osoittavat eturistiriitojen puutteen. Minä jäsenenä siis äh, itse totean, että, olen, että en ole tässä jäävi. Miten tällaisen lausunnon voin itse antaa? Puhemies keskeyttää. Nyt täytyy pitää kiinni puheajoista. Edustaja Ali, puolitoista minuuttia, alkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, Commissioner Oettinger. Kiitoksia, hyvä puhemies, komissaari Oettinger Haluaisin onnitella molempia esittelijöitä vastuuvapauskertomuksista vuodelle 2017. Kyseessä ovat toimielimet, joiden toiminnalla on voimakas vaikutus Euroopan kansalaisten arkipäivään ja heidän käsitykseensä lainsäädännön tehokkuudesta unionissa. Nämä 32 virastoa 2,4 miljardilla äh, toimivat ja kun otetaan huomioon niiden toiminnan suuruus, on tärkeää, että otamme esille maksujen laillisuuden ja säännöllisyyden. Henkilökunta ja tarjouskilpailut osoittavat, että yhteistyö on lisännyt, lisääntynyt näiden viraston välillä ja niiden näkyvyys on lisääntynyt. Lisäksi on kyetty osoittamaan tehokkuusparannuksia ja luomaan lisäarvoa. Euroopan parlamentissa meillä on myös myönteinen suhtautuminen tähän. Rahoitusvälineiden käyttö tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2017 osoittaa rohkaisevia tuloksia 99 prosenttia budjetista. Käytettiin vain yksi prosentti täytyi ottaa pois käytöstä. Tämä merkitsee sitä, että resursseja on hyödynnetty hyvin ja tämän lisäksi on nähty sitä, että on pyritty niihin tavoitteisiin, joita Euroopan parlamentti on esittänyt. Joitakin parannuksia, joita tuli esille vuonna 2017, on otettu käyttöön ja ne ovat edesauttaneet sitä, että toiminta on ollut tehokkaampaa. Kiitoksia kollega. Edustaja Tarant, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. I will speak only about the parliament. Kiitos. Puhun vain itse parlamentista. Me kaikki tiedämme, että vihreä ryhmä suhtautuu kriittisesti yleiseen kulukorvaukseen. Muistutamme vuoden 2017 budjetissa, joilla kuljettajapalvelu tehtiin sisäiseksi palveluksi. Silloin käytiin kuumaa keskustelua ja monet jäsenet olivat kriittisiä, mutta uusi järjestelmä kuitenkin toimii, rehellisesti sanottuna. Ammat ammattilaisia nämä kuskit ovat ja autotkin ovat ympäristöystävällisiä. Autot kuitenkin kulkevat tyhjinä Brysselistä Strasbourgin. Jotkut ALDE-jäsenet suhtautuvat tähän kriittisesti, mutta Verhofstadt on belgialainen. Hän voisi näyttää mallia ja opettaa kaikkia aldelaisia käyttämään tätä kuljetusta. On ollut etuoikeus tehdä työtä KONT-valiokunnassa ja haluan Andrei Platonovia siteerata. Jos rahaa on käytetty hallintoon, niin varmasti se on käytetty silloin hyvin. Kiitos. Edustaja Flanagan, puolitoista minuuttia. Portinvalvontavaliokunnassa minun mielestäni ennen kaikkea meidän tehtävänämme on toimia viimeisenä portinvartijan rahojen käytölle, varsinkin kulujen. Tämä kertomus joka vuosi on yhteenveto tuosta työstä ja ilahtuneena voin todeta, että vaikka aion äänestää vastuvapautta vastaan kyseisen vuoden 2017 kohdalla aion kuitenkin äänestää tämän mietinnön puolesta, joka on tulosta yhteistä työstä kaikissa ryhmissä ja tässä valiokunnassa erityisesti Ajala Senderiä hänen henkilökuntansa työstä, joka on tehnyt tämän alkuperäisen ehdotuksen ja ottanut huomioon kaikki kompromissit. Ei tämä kuitenkaan pelkkää ruusulla tanssimista ole, sillä tilintarkastustuomioistuimella on myös velvollisuus suhteessa kansalaisiin. Sillä on velvollisuus varmistaa, että kun se valvoo komission kirjanpitoa, niin se on siinä rehellinen ja avoin. Vuonna 2017 se ei ollut sitä. Siinä oli paljon puutteita, joista selkein oli se, että tuo virhetason korjausluku jäi korjaamatta. Minulla oli yksityiskohta tietoja tästä, mutta tämä on epäonnistuminen täytyy paljastaa. Edustaja Salafranca. Hyvä puhemies, hyvät neuvoston edustajat, hyvät näistä herrat. Olen ollut vastuuvapaus kysymyksessä mukana toisten toimielinten osalta. Haluan kiittää kollegaa yhteistyöstä. Ja tähän liittyvät muutamat tarkistukset parantavat tilannetta esimerkiksi ulkosuhdehallinnon ja muiden toimielinten toiminnan osalta. Vastuuvapauskysymyksestä ei tarvitse tulla tällaista valtavaa taistelukenttää, poliittista taistelukenttää, erityisesti tänne vaalien alla. Vastuuvapauteen liittyy se, että säännönmukaisesti valvotaan talousarvion toteuttamista ja että tässä käytetään moitteettoman varainhoidon periaatteita. Hyvä puhemies. Tämä pätee myös komission pääsihteerin nimittämiseen. Hänet hyväksyttiin tai nimitettiin helmikuussa 2018. Tällä hetkellä puhumme siis vuonna 2018 vastuuvapaudesta. Ja vahvistan sen, mitä jotkut kollegat täällä ovat saaneet. Euroopan parlamentti, sillä on oikeus hyväksyä nämä tilit, mutta sillä oli, olisi entistä enemmän uskottavuutta, jos tässä myös itse näytettäisiin esimerkkiä, kun nimitetään henkilöitä poliittisiin virkoihin. Edustaja Kinichi, olkaa hyvä, yksi minuutti. Grazie, president. Kiitos puhemies. Komission jäsen, tilintarkastustuomioistuimen presidentti, haluan kiittää kaikkia kollegoita hienosta työstä vastuuvapauden 2017 parissa. Ennen kaikkea haluan äh, kiittää virastoja sisäpolitiikan ja oikeuden alalla. Tilanne kehittyy jatkuvasti ja unionin täytyy ottaa huomioon myös oikeusvarmuus, maahanmuutto ja perusoikeuksien suojelu. Eurojustilla on jo rooli äh, vakavia rajat ylittäviä rikoksia vastaan ja lähitulevaisuudessa se saa myös tuekseen yleisen syyttäjän viraston. Näin voimme päästä parempaan hallinnolliseen rakenteeseen, jolla jo alustetaan uuden asetuksen vaatimaa uutta hallintorakennetta. Kun kyse on virastojen vastuuvapaudesta, niin täytyy muistaa se, että tilinpiton on oltava avointa ja tämä on tärkeää myös kansalaisten luottamuksen kannalta. Edustaja Fitto, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puhemies. Ottaisin esille vain yhden asian. Tämä koskee lääkevirastoa. Tehtiin hyvin kyseenalainen valinta, jossa heitettiin, tai kruunaa ja klaavaa heittämällä valittiin uusi tämän viraston toimipaikka Amsterdamin, vaikka Milanossa olisi valmiit tilat olleet jo odottamassa, kun taas Amsterdamissa ne jouduttiin rakentamaan. Katsotaan, mitä tässä käy. Lontoon korkein tuomioistuin tuomitsi tässä maksamaan vuosiksi näiden vanhojen tilojen vuokria mutta tähän pitää vielä puuttua. Ei voi olla, nä- että näin järkyttävällä tavalla rikkotaan veronmaksajien varoja. Kiitos. Kiitos edustaja Zeller. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, hyvä Klausonen Lene. Euroopan kehitysrahasto voi katsoa 60 vuoden toimintaansa jo taaksepäin ja sen kehitys viimeisen vuosikymmenen aikana mennyt eteenpäin. Kun kotonusopimuksen tulevaisuus ei ole selville, on myös kehitysrahaston tulevaisuus vaakalaudalla. Olen sitä mieltä, että sen pitäisi menettää erityisasemansa EU-budjetissa, sillä sen tavoitteet usein jäävät saamatta – ja virheet ovat suhteellisen korkealla tasolla, kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut. Ja viime aikoina rahasto on hyvin usein ollut lähteenä uudisille rahoitusinstrumenteille, jossa taas läpinäkyvyys ja avoimuus ei toteudu ja jossa on toivomisen varaa. Toivon, että nämä varat siirretään takaisin Euroopan unionin budjettiin. Edustaja Andrieu, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Le micro, Merci, le président. Je voudrais... Kiitos puhemies. Haluaisin puhua äh, Selmayr-tapauksesta. 11a-säännössä todetaan, että kun kyse on viran toimittamisesta, niin Virkamiehet eivät saa käsitellä sellaisia tapauksia, joihin liittyy suoraan tai välillisesti henkilökohtainen etu. Selmairen nimitys, niin kuin me tiedämme, silloin kun hänet nimitettiin pääsihteeriksi komissiossa, oli kiistelty tapaus. Me olemme esittäneet lukuisia kysymyksiä tähän nimitykseen liittyen ja maaliskuussa 22. päivä saatiin Junckerin kabinetilta kokouksessa vastausaihioita vastaukset eivät kuitenkaan meitä tyydyttäneet parlamentissa. Sen takia esitimme uudelleen tiettyjä kysymyksiä, yhteensä 61 kysymystä. Ja toinen huhtikuuta äh, järjestettiin uusi kokous, jossa jälleen kerran sitten vapautettiin vastuusta äh, pääsihteeri Selmajer. Meidän täytyy vakavasti toimia valvonnan alalla. Äh, Junckerin tulisi tulla selittämään tätä tilannetta puheenjohtajakokouksen ja pitäisi järjestää myös tutkintavaliokunta, jotta saisimme selkeyttä tähän tilanteeseen. Tätä odotellessa, puhemies, ehdotan, että herra Selmayer pidätetään tehtävistään eh, ja mahdollisesti hänen täytyy erota, koska kyse on vakavasta tapauksesta ja sisäisten sääntöjen kunnioitamisesta. Kiitos. Nyt ei enää voi pyytää puheenvuoroa menettelyn ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä tässä puheenvuoron saa edustaja Polchak. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Itse Puolan vastuuvapautta. Tässä on tehty hyvää työtä. Puhuisin kahdesta ja puolesta miljardista eurosta. Ne liittyvät tällaisiin sosiaalisiin yrityksiin – tässä on menty parempaan suuntaan, vaikka täytäntöpano voisi olla vielä parempaa, erityisesti IT-kysymyksissä. EUn lisäarvoa näissä sosiaalisissa yrityksissä kuitenkin on selvästi tullut, se on voitu vahvistaa. Eturistiriidat pitää myös ottaa huomioon. Esimerkiksi checkin tasavalta pitäisi katsoa. Myös virastot kiinnostavat minua. On tiettyjä virastojen hankkeita, joissa on mukana ihmisiä, jotka ovat myös yksityisellä alalla toimissa. Tässä ei toimita avoimesti, eikä tätä voida hyväksyä. Pitää kysyä komissiolta, kuinka tässä toimitaan. Aivan niin kuin ilmoitin, äänestämme alkaen kello 17. Olisi hienoa, jos nämä viimeisimmät puheenvuorot olisivat mahdollisimman lyhyitä ja tiiviitä. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Herr Präsident, my... Hyvä puhemies, arvoisat edustajat. Ensinnäkin haluaisin kiittää lämpimästi tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja monista kommenteista. Kaksi kommenttia ottaisin vielä esille. Ensinnäkin eturistiriidat ja eettiset kysymykset. Edustaja Makovei otti esille sen, että ja otti tämän esille ja katsoimme eettisiä säännöksiä instituutioissa ja yritämme saada aikaiseksi jo ennen kesälomia. Se meidän mielestämme on myös erittäin haastava tehtävä. Pyrimme tällaisen vertaisarvion tekemään ennen kesätaukoa. Toinen kohta, johon haluan puuttua, koskee sitä, että yhä enemmän toivotaan sitä, että näitä virheitä tarkistuksia saataisiin yhä useammalle alalle budjettiin. Se ei kuitenkaan ole te- toteutettavissa, eikä siinä ole järkeä. Mitä virhetasossa, mistä siinä on kysymys? Se on matemaattinen menetelmä, jossa määrittelemme tietyn todennäköisyyden tietylle virhekiintiölle. Jos me käymme läpi kaiken noin tuhat transaktiota budjetissamme ja katsotaan sitä virhetason pohjalta, jonka tunnemme niin ja teemme todennäköisyyslaskelmia tältä pohjalta, niin todennäköinen virhetaso on 2,4 prosenttia. 95 prosentin to- todennäköisyydellä, jossa toleranssi on plus miinus yksi prosenttia. Eli selkokielellä sanottuna se on jossain 1,4 ja 3,4 prosentin välillä. Ja jos me työskentelemme pienemmän tietomäärän puitteissa, silloin tuo osuvuus myöskin heikkenee. Ja tässä tapauksessa tämä on pelkkä arvio. Todennäköinen virhekiintiö voi olla sen päällä, se voi olla myös sen alla. Ja tämä, tällä tilastollisella tavalla ei ole enää mitään järkeä toimia. Eli se ei enää ole missään suhteessa siihen, mitä sillä pyritään aikaan saamaan. Me teemme nyt kaikkemme näillä resursseilla, joita meillä on, emmekä kykene juurikaan enempään. Eli tämä on oikeasuhtaista toimista. Niin se, että meidän pitäisi enää te- tehdä tätä vielä tarkemmin matemaattisesti, tilastollisesti, siinä ei ole minkäännäköistä järkeä. Ja me emme voi sillä saavuttaa sen kummempaa tarkkuutta. Kiitoksia. Komission Senötinger, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Haluaisin lyhyestä takantaa kolmen eri kysymykseen, jotka täällä tulivat esille. Ensinnäkin konkreettiset kysymykset eturistiriidoista ja Tsekin tasavallasta. Tammikuun alusta lähtien meillä on ollut eri pääosastoista, DG-regioista, DG-agrista ja työllisyyspääosastosta koostuneiden henkilöiden asiantuntijatiimi. Se on ollut Prahassa katsomassa lukuja ja toimintaa. Ja nyt nämä henkilöt arvioivat näitä lukuja. Ja olen pyytänyt kollegoitani ja pääjohtajaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tekemään tämän tehtävän. Tässä ei aseteta aikarajaa, vaan tässä tärkeää on tehdä perinpohjaista työtä. Voit olla varmoja siitä, että työt etenevät intensiivisesti ja 15. huhtikuuta täällä Strasbourgissa toimitan teille tarkastuksia koskevan välikertomuksen talousarvion valvontavaliokunnassa, aivan kuten sihteeristön kanssa on sovittu. Ja ilman aikapainetta toisin kuin tänään. Silloin voimme käsitellä kaikkia avoimia kysymyksiä. Toiseksi, tarjouskilpailut tai siirrot, siis pääjohtajan kohdalla. Voin jälleen vakuuttaa, että kaikki mahdolliset välineet, kun katsotaan virkoja, niitä kaikkia käytetään sääntöjen mukaisesti. Ja lisään vielä, että kun kyseessä on siirto, on kaksi mielenkiintoista syytä. Siirtoja on enemmän virkakauden alkuvaiheessa, komission virkakauden alkuvaiheessa, mutta vain sen alkuvaiheessa. Tulee uusia pääjohtajia. Ja silloin katsotaan, onko henkilöitä, joita kenties siirretään toiseen paikkaan. Se on vain siirtojen avulla järkevää. Me emme katso vain tiukasti sääntöjä, mutta liikkuvuus osastosta toiseen on meille myös tärkeä periaate. Ja tämäkin onnistuu vain näiden siirtojen kautta. Jos pääjohtajat tai heidän kaltaisessa virassaan olevat henkilöt ovat olleet samassa virassa 7, 8, 9 vuotta, niin Tällaisissa tilanteissakin on toimittu sitten vain siirtojen kautta. Tarjous, kilpailut ja kilpailu ovat tässä merkittävässä osassa. Sitten vielä kolmanneksi kysymys siitä, mikä on pääsihteerin tilanne Parlamentti on esittänyt lukuisia kysymyksiä. Esimerkiksi talousarvion valvontavaliokunnassa maaliskuussa itse vastasin tiettyihin kysymyksiin ja yritimme vastata mahdollisimman laajasti, mutta osallistumme vain osaan keskusteluista. Emme halunneet, että voidaan vaikuttaa keskusteluihin tai neuvotteluihin, vaan halusimme täydentää sisältökysymyksiä. Mistä lähtien sen määrä esimerkiksi tiesitilanteesta, on selvää, että hän itse on se, joka voi tähän kysymykseen vastata. Valitettavasti me emme. Mutta olemme kuulleet, mitä olette tässä sanoneet. Hän olikin läsnä, kun kysymyksiä esitettiin. Kiitoksia. Uh, Kiitos sitten Ministeri Chamba, loppukommentit, olkaa hyvä. Thank you, Chair, honorable members, ladies and... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä hyödyllisestä näkemysten vaihdosta. On hienoa kuulla, että neuvosto ja parlamentti voivat omata yhteisen näkemyksen huolenaiheesta ja parantamisen kohteista. Näin meillä on perusta tuomioistuimen kannanotolle. Kaikkia osapuolia rohkaistaan tekemään yhteistyötä, jotta saamme moitteetonta varainhoitoa yhteisten varojen käytössä. Kaikkien täytyy kantaa vastuu, on saatava edistystä aikaiseksi myös tulevina vuosina. Kaiken kaikkiaan keskustelun viesti kansalaisille ja veronmaksajille on selkeä. Me olemme vakavissamme ja perusteellisia, kun perehdymme EUn käyttöön, niin haluamme varmistaa, että budjetti on oikeilla raiteilla ja saa myös tuloksia aikaiseksi. Kiitos. Uh, Kiitos, herra ministeri. Ja sitten esittelijöiden loppukommentit. Ajala Sender, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos, puhemies. Kiitoksia kovasti tästä rikkaasta keskustelusta. Kuten alussa sanoin, haluaisin ottaa vielä kaksi asiaa esille. Ehkä en ymmärtänyt valvontavaliokunnan puheenjohtajan kantaa hyvin. Hyvä Kresli, tiedätte, että tuo taho otettiin käyttöön vasta Balkanin sodan jälkeen tietystä syistä Genevessä. Balkanin sota oli erittäin vakava kriisi, mutta pohdin tässä myös Uskon kuitenkin tai pohdin, onko tässä taustalla jotakin muita syitä, esimerkiksi näin, tähän liittyvien sopimusten takia. Tanja Grünerin tunnette hyvin. Te sallitte tähän vastuuvapauteen tiettyjä tarkistuksia, mutta tämä on hankalaa. Ja hyvä Oettinger, Pidän teitä ammattimaisena. Kun katsotaan eturistiriitoja ja meidän työjärjestystämme ja virkamiesten valinta tässä 11a artiklassa sanottiin, että henkilö ei valintansa jälkeen saa toimia asiassa, johon hänellä liittyy selkeitä henkilökohtaisia etuja tai hänen perheeseensä liittyviä. Tämä on vain ensimmäinen osa tästä hyvin laajasta artiklasta. Jos komissio virallisesti sanoo, että Selmayr ja puhemies keskeyttää. Kiitos. Nyt täytyy mennä eteenpäin. Edustaja Valli, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluan kiittää kollegoita rakentavasta keskustelusta. Myös tilintarkastustuomioistuimen kertomukset antavat meille tärkeää tietää unionin rahoituksesta joka vuosi. Tapahtuu myös rahan haaskausta yleisellä tasolla, esimerkiksi parlamentissa. Parlamentin jäsenillä on etuja ja myös komission jäsenetkin voisivat hoitaa paremmin hallinnollisia tehtäviään ja tätä kautta voitaisiin toimia hieman tiukemmin. Sitten poliittinen kommentti, jos sallitte, liittyen tulevaan MFFn nyt talous on hidastunut globaalisti ja ennen kaikkea Euroopassa ja euroalueella, esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Italiassa. Nämä maat äh, ovat siinä tilanteessa, että teollisuustuotanto on hidastunut ja olisi syytä pohtia, pakettia vakaus- ja kasvusopimuksen lausekkeita uudemman kerran niin, että mahdollistettaisiin se, että lisäarvoa tuottavat investoinnit mahdollistuisivat ja ne jätettäisiin pois alijäämälaskelmista. Eli tämä koskee kaikkia investointirahastoja. Edustaja Schmidt, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender, nur ganz... Kiitoksia, hyvä puhemies. Ihan lyhyesti tähän loppuun Haluaisin, että budjettivalvontavaliokunnan rooli otettaisiin vakavammin kuin mitä tähän mennessä on tehty. Sen ehdotukset pitäisi ottaa vakavasti ja täytäntöönpanna. Haluaisin, että kollegat eivät pyrkisi polemisoimaan tätä keskustelua ja tekemään itsestään tärkeitä, vaan meidän tulisi todella keskittyä Euroopan unionin talousarvioon ja pyrkiä saamaan aikaan paras mahdollinen lopputulos meille kaikille. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kohn. Kiitos edustaja Kohn. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää lämpimästi kollegoita, varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä, mutta myös muita toimielimiä, niiden kollegoita tuesta ja totta kai sihteeristön työntekijöitä. Kiitos. Sarvamaa osuu. Edustaja Sarvamaa, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Edustaja Sarvamaa, loppupuheenvuoro. Thank you, Chair. Uh, just very brief. Kiitos puhemies. Ihan lyhyesti, koska täällä nyt kollegat saapuvat äänestämään. Ja minä haluan olla suosittu niin kuin kaikki. Sanon vain lopuksi, että vastuuvapauden myöntäminen on todella vakava juttu. Siinä ei ole kysymys Brexitin kannattajista tai muista Euroopan vastaisista, jotka kiljuvat siitä, että me täällä tuhlaamme veronmaksajien rahaa. Tässä on kysymys juuri aivan päinvastaisesti. Siitä, että me olemme täällä vartioimassa ja vahtimassa sitä, miten näitä meidän yhteisiä rahojamme käytetään ja niitä käytetään voin vakuuttaa teille kohtuullisen järkevästi. kiitos. Kiitos viimeinen esittelijä. Esittelijä Labajová, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Vážený pane předsedající, dovolte mi ještě jednou poděkovat. Kiitos puhemies. Vielä kerran haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän työstään ja tämän päivästä keskustelusta. Haluaisin toistaa että yhteiskunnallisilla yrityksillä on julkisen ja yksityisten välimaastossa merkittävä rooli ja ne ovat myös innovaatioiden kannalta tärkeässä asemassa. Meidän täytyy vahvistaa niiden asemaa. Ei voi olla niin, että ainoastaan suuret yritykset ja hallitukset vastaavat innovoinnista. Tarvitaan myös pienempiä yrityksiä. Meidän täytyy käyttää näiden yhteiskunnallisten sosiaalisten yritysten potentiaalia. Valiokunnassa äänestystulos oli lähestulkoon yksimielinen. Pyytäisin, että täälläkin hyväksytään vastuuvapaus. Kollegat, yhteiskeskustelu päättyy. Äänestämme alkaen kello 17.25 sekunnin kuluttua.